Teksti toinen tieto ensin. Ilmoitus. Belgian viranomaiset ovat kertoneet minulle, että herra Jean-Claude Malton artiklan, joka koskee EPn jäsenen valintaa viimeisissä välittämissä vaaleissa, työjärjestyksen ne, artiklan 4 mukaan hänen mandaattinsa loppu. Bulgarian viranomaiset ovat minulle kertoneet Rumjanosi Levan nimittämisestä Bulgarian ulkoministeriksi. Onnittelemme tästä nimityksestä. Tätä tehtävää ei voi yhdistää Euroopan parlamentin jäsenet tehtävään. Artikla 7 mukaan työjärjestyksen mukaan ilmoitan, että hänen toimikautensa 27. heinäkuuta 2009 loppuu. Tieto tai tiedotus. Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet herra Mark Tarabellin tulosta Euroopan parlamenttiin 16. heinäkuuta 2009 alkaen niin Bulgarin viranomaiset ovat ilmoittaneet herra Andrei Kovacevan valitsemista Euroopan parlamenttiin Rum, Rova Rumiana Zilevan tilalle. Artiklan 3 työjärjestyksen mukaan edustajat Tarpele ja Kovacet osallistuvat Euroopan parlamentin toimintaan. Heillä on täydet, siirrettyvät oikeudet. Edellytään, että välittävät ilmoituksen allekirjoituksen myötä, jos he ilmoittavat, että heillä ei ole mitään muuta tehtävää, joka estäisi Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän toteuttamisen. reformistien ryhmän puheenjohtaja on kertonut minulle, että herra Edward Macmillan Scott ei ole enää tämän ryhmän jäsen 20. heinäkuuta 2009 lähtien. Seuraava tiedotus. Olen saanut ryhmältä Euroopan kansapuolue Euroopan konservatiiviset reformistit, vihreät ja Euroopan vapaus demokratia on esitetty ehdotuksia valiokuntien delegaation muutoksia. Näistä, näistä muutoksista ja pyynnöistä on